Bien, mes chers collègues, je vous invite à gagner votre place. Hyvät kollegat, pyydän teitä Nous avons un ordre du jour particulièrement chargé. Meillä on aika lailla täytteläinen esityslista. Avanistunne, jos teille sopii. Je vous prie d'excuser notre rapporteur général. Haluan pahoitella e-, esittelijä Fernandesin ja EPPn e kollegoiden puolesta. He ovat tällä hetkellä puoluekokouksessa Madridissa, eivätkä ole näin ollen paikalla. Haluaisin varmistaa, että voimme hyväksyä esityslistan. Ja ilmoittaisin, että pidämme yhteiskokouksen budjettivaliokunnan ja kansalaisvapauksien valiokunnan kanssa yhdessä tiistaina 27. lokakuuta kello 14.15. Meidän tulee nyt käsitellä, ottaa huomioon kolmikantaneuvottelut, jotka pidettiin 19. lokakuuta ja esittelijä nyt on poissa, mutta hän muistutti tuossa yhteydessä neljästä prioriteetistamme. Ensinnäkin maahanmuuttopaketista ja pakolaisista, otsakkeet kolme ja neljä kattaen, mukaan luettuna virastot toiseksi. Leikkauksien palautus, Horisontti 2020 ja Verkkojen Eurooppa-välineeseen. Jose Manuel Fernandes myös muistutti, että olemme huolissamme siitä, että emme voi sallia sitä, että nuorten työllisyysaloite keskeytyy. Ja neljänneksi, neljäs tavoite ja prioriteetti on tarve kunnioittaa sitoumuksia, joita olemme monivuotisessa rahoitus kehyksessä tehneet, erityisesti maksusuunnitelmassa ja joustavuudessa, joka meillä on rahoituskehyksessä. Neuvoston edustaja Luxemburgin ministeri muistutti meitä viidennestä prioriteetista, nimittäin siitä, että tulee kunnioittaa monimuotoisen rahoituskehyksen kattoja. Hän korosti, että Meillä on tiettyjä negatiivisia marginaaleja tässä ja tästä sitten joudumme sovitteluihin, jotka ovat hyvinkin vaativia, voivat olla suorastaan raskauttavia. Annan puheenvuoron muiden osuuksien osastojen esittelijöille Gérard Depré ja Gayer, joka on virastojen esittelijä. He molemmat osallistuivat tuohon kolmikantaneuvotteluun. Olkaa hyvä. Monsieur Depré, vous avez la parole. Uh, merci, président. Kiitoksia puheenjohtaja. Voin puhua aika lyhyesti. Muistutin näistä budjettivaliokunnan valinnoista koskien muita pääosastoja. Tästähän on jo äänestetty, joten en siihen enempää palaa. Neuvoston puheenjohtajaan sitten pohdinnan, joka koski henkilökunnan 5 prosentin vähentämistä. Tämähän on monivuotisten rahoituspuitteiden olennainen osa, ja hän piti voimakkaasti kiinni tarpeesta vähentää henkilöstöään tällä 5 prosentilla kaikissa, kaikissa toimielimissä. Vastasin hänelle, että että neuvostolla, komissiolla ja meillä on vähän erilaiset tulkinnat siitä, mistä vaiheesta tätä vähennysastetta ryhdytään toteuttamaan, joten sovitteluiden puitteissa me joudumme aika herkkiä neuvotteluja käymään tästä asiasta. On selvää, että muiden toimielinten kannalta neuvostolla ei ole mitään tällaista huolta. Et donc vous l'avez convaincu. Kiitos. Vakuutitte siis muut siitä, että parlamentti on sitoutunut näihin velvoitteisiin. No tässä vaiheessa en yrittänyt vakuuttaa ketään mistään, vaan selvitin vain, että meillä on erilainen tulkinta tästä ja meidän on neuvoteltava siitä. En nyt kerro teille omaa kantaani, vaan kerron vain että valiokunnassa on, budjettivaliokunnassa on äänestetty ja, ja puhuin oman mandaattini mukaisesti. Edustaja Gajer. Kiitos puheenjohtaja. Voin olla aivan yhtä lyhyt sanainen. Minun ajatukseni oli, ja se oli minun mielestäni ensimmäisen kolmikantaneuvottelun puitteissa – se, mitä neuvoston puheenjohtajavaltio antoi ymmärtää, että pitäisimme teknisen kokouksen, jossa kaikki ne kysymykset, jotka ovat erillisiä pääneuvottelusta tai voidaan pitää erillään pääneuvottelusta siksi, että ne ovat vähemmän kriittisiä, että näitä voitaisiin käsitellä. Neuvosto ei vielä ole ilmoittanut, ottaako se tämän tarjouksen vastaan. Tästä ei päätä Luxemburg yksin. En tiedä, hyväks... halutaanko tämä tarjous hyväksyä jos ei, niin sitten neuvottelut tulevat tämän laajuudeltaan pienen budjetin osan osalta menemään yhteen muun kanssa. Ja maahan muuttopakettia ei voida tietenkään niiden menojen ja henkilöstökustannusten ulkopuolella käsitellään, jotka koskettavat siis Europolia ja Frontexia ja muita tahoja. Tästä voisi syntyä jonkinlaista helpotusta, mutta katsotaan nyt, hyväksyykö tai voiko neuvosto hyväksyä tämän tarjouksen. Yksi havainto vielä neuvotteluista on se, että on ollut aivan oikein ja olemme pitäneet kiinni kannastamme, mitä tulee erityisvälineiden rooliin, että niiden täytyisi liikkua myös monivuotisen rahoituskehyksen puitteissa ja olemme myös me tämän mukaisesti tehneet ratkaisut, mutta onko nyt niin, että neuvosto ylipäätään voi katsoa tätä monivuotisen rahoituskehyksen puitteissa ajatellen niitä tehtävien suuruutta, joita nyt on e-, unella edessä. Tämä ei vie kuitenkaan pohjaa tietenkään meidän, tämän tietenkään riippuu meidän argumenteista, vaan siitä, miten paljon painetta syntyy jäsenvaltioissa. Ja tässä puheenjohtajavaltio on aika selkeä sanainen. Muistan yhden lauseen. Muistaakseni sanottiin, että menojen rahoittaminen on luku sinänsä ja budjetti luku sinänsä. Tämä on selkeä viesti siitä, että tällä hetkellä ainakaan ei ole mitään valmiutta ylittää monivuotisia rahoituskehyksiä meidän kannatamme katsottuna, siis ajattelen näitä korjaus, korjaavia talousarvioita, joiden kautta tapahtuu se, että marginaali pienenee, ajatellen rahoituskehyksen kattoa, niin silloin eteemme tulee kysymys siitä, mistä prioriteista me haluamme pitää kiinni, mitkä ovat ne prioriteetit, joista haluamme pitää kiinni, ja tämä täytyy sitten jossain kohdassa ottaa esille, etenkään nyt kun muut tuomioimet istuvat neuvoston kanssa, mutta varmasti tulee, tulee hetki, jolloin tämä voidaan tehdä. Merci. Kiitos. Tämä kolmikantaneuvottelu oli jonkinlainen lämmittelyistunto sovittelua silmällä pitäen. Sehän seuraa sitten, kun päätöslauselma on täysistunnossa hyväksytty tästä vuoden 2016 talousarviosta. Tunnen, että aivan ilmeisesti tämä talousarvio ei ole sellainen, että se vastaisi velvoitteisimme vuodelle 2016. Yhtäkkiä maahanmuuttoaallot ikään kuin lakkaisivat, eivätkä aiheuttaisi rahoituspaineita. Ja näin sitten saisimme rauhan tai vakauden palautetuksi Lähi-Itään. Ja sitten voimme myös mahdollistaa Saharan eteläpuolisessa Afrikassa kasvun ja sitten näistä maista tulleet maahanmuuttajat, jotka nyt ovat Euroopan unionin alueella, voitaisiin sinne pikaisesti palauttaa. En tiedä, onko teillä tällainen tuntuma, mutta todella katson, että meidän talousarviomme. Kun otamme huomioon ne sitoumukset, joita hallitusta ja valtion päämiehet ovat tehneet, ja kun muistan julkilausumat, joita on annettu, niin minusta tämä talousarvio ei ole tavoitteiden tasolla. Sovittelu tulee olemaan aivan erityisen vaikea. Meidän täytyy valmistautua siihen, että jonkinlaista pehmentymistä ja ymmärtämystä täytyy osoittaa. Kyllä tämä melkomoinen järkyttävä ponnistus tulee olemaan. Voimmeko tyytyä tähän käsittelyssämme? Tämä oli tällainen lämmittelykierros kolmikannasta. No sitten seuraavana oikaisukirjelmä kaksi. Se on meille tiedotettu, mutta jos teille sopii, niin annan komission edustajalle puheenvuoron. Hän voi esitellä tästä pääpiirteet. Olkaa hyvä. Merci, euh, president. Kiitoksia puheenjohtaja. Esittelen siis tämän oikeuskirjelmä kahden tärkeimmät kohdat ja kerron tämän englanniksi. Viime viikolla komissio esitteli tämän oikeuskirjelmän tähän aikaan vuodesta esitellään arviot maatalouskustannuksia varten, maatalousmenoja varten ja näin voidaan tehdä asianmukaisempi arviointi seuraavaa vuotta varten. Tänä vuonna on kuitenkin myös toinen merkittävä tekijä mukana tässä oikeuskirjelmässä, nimittäin viimeisimmän syyskuussa ilmoitettuun pakettiin budjettivaikutukset, joilla pyritään vastaamaan pakolaiskriisiin. Aluksi haluaisin yleisesti kuvailla tätä ja sitten menen yksityiskohtiin. Ensin muuttoliikkeestä. Kaiken kaikkiaan tässä kun kesukirjelmässä komissio ehdottaa, että vahvistetaan tiettyjä toimia – 1,5 miljardilla sitoumuksessa, eli nämä menot on suunnattu pakolaiskriisiin vastaamiseksi ja ne edellyttävät sitoumusten lisäämistä 1,5 miljardilla. Tässä on mukana 140 miljoonaa, jotka ovat humanitaarisen apuun kohdistuvia määrärahoja ja joilla autetaan kolmansissa maissa olevia kaikkein kiireellisintä tukea tarvitsevia. Sitten otsakkeen kolme alalla meillä on viis, viiden toimen paketti, josta pian puhun. Otsakkeen kolme menojen sitoumusmenot on nostettu nyt 1,38 miljardilla ja ja 779 miljoonalla maksuissa. Ensimmäinen toimenpidepaketti koskee hätäavun täytäntöönpanoa ja turvapaikka, maahanmuutto ja pakolaisrahastoa sekä sisäisen turvallisuuden rahastoa. Näiden sitoumusmäärä on 94 miljoonaa. Toinen toimenpidepaketti koskee sitä, että katettaisiin sisäisistä siirroista koituvat menot. Tässä meillä on kaksi edellistä erillistä neuvoston päätöstä koskien sisäisiä siirtoja. Alun perin kyseessä oli 40 000 henkilöä, jotka olisi siis siirrettävä unionin sisällä. Toisen toiseen pakettiin lisättiin 120 000, eli yhteensä 160 000 henkeä olisi siirrettävä sisäisesti. Komissio ehdottaa vuonna 2016 määrärahoiksi kaiken kaikkiaan 890 miljoonaa sitoumuksiin 2016. Sitten kolmas osa koskee Frontexia. Täällä meillä on 700 miljoonan lisäys operatiivisiin Frontexin toimiin, erityisesti koskien palauttamisia ja yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa, kun otetaan käyttöön nämä niin sanotut järjestelykeskukset eli hotspotit. Eli 70 miljoonan nousu sitoumuksiin aina. Sitten neljäs kohta koskee kolmen tärkeimmän viraston lisäkapasiteettia. Kyseessä on Frontex ja EASO ja Europol. Henkilöstöä nostetaan näille kolmelle virastolle yhteensä 120 uutta virkaa. Vuonna 2016 nämä virastot ovat siis täydessä toiminnassa ja kustannukset on on arvioitu melkein 16 miljoonaksi kolmen viraston osalta. Edelleen ja lopuksi komissio ehdottaa, että, että 110 miljoonalla lisättäisiin AMIF-rahastoa 190 miljoonaa ja, ja sitten palautusosaston 38 miljoonaa ja sisäisen turvallisuuden rahaston ulkorah, rajoille 82 miljoonaa. Näiden vahvistusten avulla voidaan vahvistaa jäsenvaltioiden vastaanottoja organisoituja kustannuksia maissa, joissa ollaan pakolaiskriisin kourissa ja nopeuttaa turvapaikkahakemusten käsittelyä. Näin pyritään ainakin osittain vastaamaan tähän pakolaispaineeseen, välityntä toimintaa todella nyt tarvitaan ulkorajoilla. Otsakkeen kolme katto oli jo tullut vastaan budjettiesityksessä vuodeksi 2016. Siksi komissio ehdottaa, että otetaan käyttöön joustavuusväline. Sehän on yksi nykyisessä monivuotisessa rahoituspuitteissa oleva väline. kaiken kaikkiaan otettaisiin mukaan tämä 124 miljoonaa ja, ja yhteensä 1,5 miljardia saataisiin käyttöön joustavuusvälineen kanssa sen lisäksi, että käytetään äh, otsakin kolme marginaalikattoon asti. Ja 2015-2016 mm, kaiken kaikkiaan rahasta otetaan käyttöön noin 9,2 miljardin edestä. Tämä on melkein kaksinkertainen enemmän kuin alun perin oli otsakkeissa 3 ja 4. Ja tavoitteena on vastata tähän pakolaiskriisiin. 9,2 miljardia sisältää myös tämän Afrikan erikoisrahaston osa varoista tulee Euroopan kehitysrahastosta. Sitten haluaisin käsitellä oikaisukirjelmän Menoja Sehän on syksyn oikaisukirjelmän perinteinen osa. Komissio ehdottaa että vahvistettaisiin näitä hätätoimia lähes 700 miljoonalla 500 miljoonaa. Niistä on väliaikaisia toimia varten maitoalalle ja osittain myös porsaanlihan, sianlihan alalle. Hedelmä- ja vihannestuki toimista päätettiin muutamia kuukausia sitten sen jälkeen, kun Venäjä jatkoi kauppasaartoa näiden tuotteiden osalta ja kaiken kaikkiaan verrattuna vuoden 2016 talousarvioesitykseen toukokuulta, niin nousua on nyt näiden menojen osalta lähes 700 miljoonaa. 2016 budjetin määrärahoista on hyviä uutisia. Nimittäin se, että nämä kohdennetut medo, tulot, jotka ovat peräisin maito maksuista ja tilien selvityksestä ja vuoden 2015 tilien selvityksestä tuloksena on kaiken kaikkiaan, että tämä korvamerkitty määrä on 1,1 miljardia enemmän kuin alun perin arvioitiin, kun talousarvioesitystä laadittiin. Näiden menolisäysten on huomioiden nämä korvamerkityt määrät mahdollistaa sen, että, että myönnetään määrärahoja maaseutu, maatalouden tukirahastoon 477 miljoonaa vähemmän kuin oli arvioitu vuonna 2016 budjettiin. Tässä maatalousbudjettissa kaiken kaikkiaan on todettava, että kasvua on 666 miljoonaa verrattuna siihen, mitä alun perin ehdotettiin. Oikaisukirjelmässä on myös monia muita ehdotuksia käyn ne lopi, läpi, läpi nopeasti. Ensinnäkin on ehdotettu, että vi, nostetaan viidellä miljoonalla osuutta investointirahastoon, jotta voidaan täytäntöönpanna uusia pk-yrityksiä koskevia toimia. Ja ECR hankkeita. Tämä pitäisi olla väliaikainen tarve ennen kuin maksut, maksusta saadut tulot kattavat tilanteen tulevina vuosina. Komissio ehdottaa vähennyksiä menotaulukon kalastus- sopimusten ja elintarvikerehuohjelmien osalta otsakessa kaksi. Ja näin voidaan päivittää nämä viimeisimmät menoarvioinnit. Komissio ehdottaa myös oman henkilöstönsä palkkaus, palkkausmenojen lisäämistä 23 miljoonalla. Näin komissio voi ottaa käyttöön tietyt paikat, ja tämä vastaa. Suunnitelmia toistaiseksi. Suunnitelma oli perustunut 3,4 prosentin paikkojen täyttämättömyysasteeseen – Komissio pyrkii täyttämään vapaaksi jäävät paikat nopeammin ja halusi käyttää hyödyll- tehokkaammin henkilöstötaulukkoa. vuoden mittaan. Tämä kuitenkin liittyy näihin määrärahoihin ja tarkoituksena olisi vastata maahanmuuttohaasteisiin ja vahvistaa tiettyjä komission yksikköjä, jotka ovat tässä etulinjassa. Oikeusikirjelmässä ehdotetaan myös teknisiä sopeutuksia henkilöstötaulukon rakenteisiin, energiansäätelyyn virastossa. Tämä on budjettineutraali toimi, niin sillä vain vaikutetaan tuohon henkilöstötaulukon rakenteeseen. Kaiken kaikkiaan menojen osalta oikeuskirjelmän vaikutus merkitsee 1,7 miljardin lisäystä sitoumuksissa vuonna 2016. Maksumäärärahojen osalta lisäystä on 914 miljoonaa. Komissio toivoo, että oikaisukirjelmässä esitetyt seikat otetaan sovittelussa huomioon, ottaen huomioon myös hyvät kokemukset aikaisemmista oikaisukirjelmistä. Kiitoksia. Merci, Monsieur Frisard. Kiitoksia komission edustajalle näistä täsmennyksistä. Ymmärsimme oikeassa kirjelmän pääpiirteet. Valiokunta ja esittelijä tämän jo oikeastaan laajassa mittakaavassa olivat ennakoineetkin. Mutta luonnollisesti tämä voidaan ottaa huomioon vasta sovittelussa. Edustaja Dupré, ei vaan Gayer. noté Dupré, mais... No, laitoin tänne ylös kyllä Duprén nimen, mutta... Niin puheenjohtaja, Gajer on esittelijä, niin sen takia ajattelin, hänhän on ryhmänsä esittelijä ensi vuoden budjetin osalta, niin sen takia antaisin hänelle puheenvuoron. Hänellehän se kuuluisi. Siis en edes pyytänyt puheenvuoroa, mutta kun nyt näin kohteliaasti pyydetään, niin tietenkään ne voi olla ottamatta vastaan tarjousta. Toisaalta luonnollisesti on kysymys muutosehdotuksista, jotka budjetin puitteissa seuraavat sitä, mistä jo poliittisesti on päätetty. Jos ajatellaan näitä siirtohankkeita, nämä ovat sellaisia, jotka ovat saaneet tukensa tältä talolta ja jotka ovat hyvin tärkeä poliittinen päätös, mutta sen lisäksi myös sellainen asia, joka edellyttävät sitä, että rahaa pistetään liikkeelle. Joten tämä on aivan johdonmukaista. Osoittaa kuitenkin vielä jälleen kerran, että tehtävät tällä hetkellä tietysti ja menot tällä hetkellä tietysti ovat suurempia kuin mitä budjettiluonnokset tähän asti ovat osoittaneet, joita komissio ja neuvosto ovat tehneet, jotka ovat viime kesältä. Viime kädessä tämä merkitsee sitä, että neuvosto joutuu liikkumaan, koska neuvosto ei voi, jos ottaa vakavasti omat päätöksensä, pitää kiinni siitä luonnoksesta, jota edelleen pitää työskentelyn pohjana. Tätä taustaa vasten mm, tämä on meille hyvin tärkeä vinkki siinä mielessä, että tämä merkitsee sitä, että neuvosto voisi kehitellä todellakin parempaa edelleen kehitettyä kantaa, koska se oli tärkeää meille juuri siksi, että voisimme tätä kautta päästä myöskin todella vakaviin neuvotteluihin, jolloin siis lähestyttäisi niitä päätöksiä, jotka jo on tehty. Yksi tällainen pieni yksityiskohta. Minä olen hiukan yllättynyt siitä, että komissio Frontexille antaa vastuuta palauttamisista. Tähän asti tämä on ollut kansallisvaltioiden tehtävä. Jos pakolainen ei saa tunnustettua asemaa Saksan lainsäädännön perusteella, silloin hänet viedään Saksassa lentoasemalle ja silloin Saksan viranomaiset myöskin rahoittavat tämän palauttamisen. Minä voin kyllä kuvitella ilman, että olen nyt asiantuntija tässä asiassa tai että tunnen varsinaisesti oikeusperustaa, voisi olla sellainen teoria, että jäsenvaltio päättää, että hyvä on, ottaa nämä rahat AMIFista käyttöön maksaakseni palautuksesta aiheutuvat kustannukset. Tämä on mielenkiintoista, jos jäsenvaltioiden tehtäviä sitten rahoitetaan eurooppalaisesti, koska se olisi väärin ajatellen läheisyysperiaatetta, mutta tilannehan tällä hetkellä on se, että emme ehkä voi täysin pitää kiinni periaatteista. Mutta miksi Frontex? esittelijänä, joka on sanoa virastoista, ei minulla ole mitään sitä vastaan, että jonkun viraston budjettia kasvatetaan silloin, kun se on perusteltua, mutta palauttaminen, pakolaisten palauttaminen ei ole minun mielestäni ainakaan tähän asti ollut Frontexin tehtävä. Ja jos siitä nyt pitäisi tehdä Frontexin tehtävä, silloin ehkä pitää sitten myöskin keskustella uudestaan Frontexin tehtävistä ja sen rahoituksesta ja henkilöstöstä. Kysymys on oikeastaan kansallisesta tehtävästä ja nyt komissio sitten perustelee tällä tehtävällä kaksi budjettikorotusta, toisaalta Amifin ja toisaalta Frontexin. Tämä ei minusta ole aivan johdonmukaista niin, että voisin täysin ymmärtää ja tukea sitä. Tässä on erinäisiä. Tästä kohdasta ymmärsin, että kyse on nimenomaan näistä järjestelykeskuksista, Eikö niin, komission edustaja? Ah, en effet, c'est sur les deux, monsieur le président. Donc, euh, on Kyse on näistä molemmista. Jos haluatte, että selvitän tämän nyt, taikka sitten myöhemmin, aivan kuinka haluatte. Toinen asia, niin tämähän on aika mutkikas tämä tarina Maanantailtana budjetti sanoi, neuvos sanoi, että budjettikuri on hyvin tärkeää ja äh, korjattu talousarvio, lisätalousarvio on kahdeksan siinä, jos siinä on otettu kaikki muutokset huomioon, se merkitsee sitä, että ilahduttavasti me saamme lisätuloja komission omista varoista 9,8 miljardia, siis nämä olisivat nyt odotettavissa, anteeksi 9,4. Tämähän merkitsee sitten sitä, että, että rahan puutteeseen äh, jäsenvaltiot eivät tässä budjettimenetyksessä ainakaan tule äh, kaatumaan, koska komission arviot ovat olleet aika pessimistisiä EUn omista varoista otetaan budjettia 2015 varten 9,4 miljardia enemmän kuin on arvioitu. Nämä rahat ovat nyt jäsenvaltioiden käytettävissä. Siis BKTL ja jäsenvaltioiden maksuosuuksia voidaan näiltä osin alentaa, mikä varmastikin tekee todella iloisiksi valtiovarmistajat kaikissa 28 jäsenvaltiossa, mutta mitä me sitten teemme? Nämä varat voidaan käyttää siihen, että rahoitetaan lisätehtäviä, joten budjettikurin periaate, jota neuvosto meille tarjosi, muuttuu itse asiassa aina vain heikommaksi. Nyt maailmassa on paljon erilaisia dogmia, ja yksi näistä dogmista, joista neuvosto pitää kiinni, on monivuotisen rahoituskehyksen katosta kiinni pitäminen. Me ymmärrän, että tämä on dogmi heille, ja ymmärrän tämän ajatellen äh, sisäpoliittista tilannetta Isossa Britanniassa, että siellä ennen kaikkea tämä on erittäin tiukka dogmi, tiukka opinkappale, mutta eh, kun ajatellaan nyt näitä odottamattoman suuria tuloja, silloin eh, on vaikea eh, ymmärtää tilanta, kun koska näitä jäsenvaltioilla on enemmän rahoja tehtävien selittämiseen kuin tähän asti on oletettu, joten tämä on asia, jota poliittisesti voidaan tarkastella. Olisin iloinen, jos voisitte vielä kertoa meille, miten, mistä nämä 9,4 miljardia koostuvat. Monsieur Dupré. Edustaja Dupré. Euh, monsieur le président. Euh, Ensinnäkin totean, että olen tyytyväinen toisin kuin mitä muulloin on ollut siitä, että määrärahat ovat tässä lisäytyneet sekä maksuissa että sitoumuksissa, joita budjettivaliokunta on ehdottanut ja joita myös komissio nyt ehdottaa tässä oikaisukirjelmässä numero kaksi. Ne menevät samaan suuntaan, vaikkakin erojakin on arvioissa äh, määriin liittyen. Meillä on siis yhteinen rintama verrattuna toiseen budjettivallan käyttäjään, kun katsomme, että lisäykset määrärahoissa ovat tällä hetkellä tarpeen. Tämä pätee otsakkeeseen kolme ja neljä aivan erityisesti, kun ajatellaan humanitaarisen avun kasvattamista. Tämä pätee myös määrärahojen lisäämiseen maatalousalalla. Olen siis iloinen tästä ja katson, että meidän ponnistelumme tuottavat myönteisiä tuloksia. Näin ollen puheenjohtaja, minulla olisi muutama pienempi kysymys komissiolle. Määrärahalisäyksehdotuksessa on hyvin tärkeä kohta, joka liittyy näihin uudelleen sijoittamisiin, sisäisiin siirtoihin, matkakulut ja tietty maksu. Jos nyt ymmärrän tästä muistiosta oikein, niin 500 euroa liittyy näihin 120 000 eikä 40 000, joista aikaisemmin jo oli sovittu, jotka tulisi sisäisillä siirroilla sijoittaa. Te olette välittäneet meille tällaisen muistion. Mikä perustelee oikeuttaa nämä erot? 120 000 ja jokainen saa 500 euroa sisäisestä siirrosta. Entä sitten nämä 40 000, saavatko he eh, tämän saman summan vai mistä syystä on sitten tällainen ero näissä summissa? Toinen kysymys. Ja viittaisin keskusteluun, jonka kävimme jo aikaisemmin ja jossa mentiin saman suuntaan kuin Kajarin pohdinnat Frontexiin liittyen. Komissio ilmoittikin ja pitää paikkansa, että tarkoituksena on antaa Frontexille aloiteoikeus näissä palauttamisasioissa. Toistaiseksi tällaista aloiteoikeutta ei ole, joten meidän tulee keskustella siitä, pitääkö oikeusperustaa muuttaa, joka tämän tekisi mahdolliseksi. Olen äh, hämmästynyt, kun tässä on yksi seikka, jota aiemmin korostimme. Kun katsomme sen perustan, jolta sitten AMIF-rahastoa käytettäisiin näihin palauttamisiin. Jos nyt ymmärsin oikein, niin 38 miljoonaa lisää, jota pyydetään sitoumuksina, ja 17 miljoonaa maksumäärärahoina otettaisiin budjettikohdasta, äh, joka on aika yllättävä otsakkeeltaan. Tuetaan maa, laillista maahanmuuttoa unioniin kolmansien maiden kansalaisten osalta. Ja sitten tässä tämä lisälause, äh, strategia ja niin edelleen. Eli sama budjettikohta, jota käytetään toisaalta siihen, että integraatiota, kotoutumista helpotetaan kolmansien maiden kansalaisten osalta ja toisaalta sitten palautetaan toisia kun olemme käyneet aiemmin tätä keskustelua, niin katsoimme, että ei ole asianmukaista muuttaa tätä AMIF-rahaston otsikointia. Totta kai palauttamiset täytyy organisoida, mutta täytyy olla selkeä perusta, sekä oikeusperusta että myöskin rahoitusvarat, jotka tähän käytetään, ja sellainen mekanismi, jonka pohjalta asia hoidetaan. Kolmas kysymys. Ette puhunut komission osuuksista, kun ajatellaan tätä Madat-rahaston rahoitusta. Sitä täytyy huomattavasti rahoittaa toisaalta unionin budjetista ja toisaalta kansallisista budjeteista. Onko teillä nyt tässä budjetissa ja oikeusykirjelmän puitteissa rahoitusmahdollisuuksia, jotka olisivat riittävät, joilla tätä rahastoa voitaisiin rahoittaa, kun otetaan huomioon ilmoitetut tarpeet? En ole tästä aivan varma ja haluaisin jonkinlaisen varmistuksen. Ja vielä ihan viimeinen kysymys. Nyt kun käydään neuvotteluja Turkin kanssa – Alun perin puhuttiin miljardin euron lisäsummasta, sitten äh, Turkki on tässä hämmentänyt hieman lisää, ja jos ei ainakin kolmea, äh, kolmea miljardia äh, tähän anneta lisäksi, jos nyt olen Turkin kannan ymmärtänyt, sen lisäksi, mitä nyt jo annetaan, kun valmistellaan liittymistä. Kolme miljardia euroa, jos Turkin kanssa päästään sopimukseen, missä nämä kolme miljardia otetaan? mitä kautta ne mobilisoidaan? Ovatko ne 2016 budjetissa? Onko joku aivan erityinen tekniikka tässä rahoituksessa käytössä? Sellaisesti sanottuna, tuleeko meille sitten määrärahan lisäys pyyntö, joka on kolmen miljardin suuruinen, kun ajatellaan tätä Turkin tilannetta ja lupauksia? Kiitos, turvallis. Thank you, Chair. Uh... Kiitos puheenjohtaja. Tulin hiukan myöhässä, joten minä, minulta jäi kuulematta osat tästä evankeliumista, jonka komissio tänne välitti. On siis vaara siitä, että kysyn jotakin sellaista, mistä itse asiassa on jo puhuttu. Minulla on sellainen tuntemus, että tämä on aika outoa nollasummapeliä, koska heti kun komissio tuo jonkinlaisen myönteisen viestin, silloin jäsenvaltiot hiukan sen jälkeen sitten tuovat mukanaan jotakin kielteistä, jolloin lopputulos on nolla. Mutta kun katson lukuja, jotka olemme kuulleet, meidän pitäisi pystyä käsittelemään rakenteellisia ongelmia, joita on tulevaisuudessa. Tämä liittyy. Won't be able to address it. Or is there a chance? Tällaiseen sama kuin kuitenkin jojo, ehkä onko mahdollista kenties nyt käyttää tätä... Uh, that's my basic question. Then we have... Tätä sumaa, koska meillä on nyt kaksi tästä lisäkysymystä, joista toinen käsittääkseni on se, että maito ja äh, sian liha ne saisivat oman osuutensa ja tämä vietäisiin YMPn ulkopuolelle, jolloin riski sitten siitä, että se jaettaisiin sellaisen matematiikan mukaan, joka itse asiassa ei sitten kuitenkaan vastaa niitä todellisia ongelmia, joita Venäjän kauppasaarosta on syntynyt. parisen päivää sitten näin, että me maksamme liikaa kalastuksesta Euroopan ulkopuolella ja summa, jonka minä näin, oli kauhistuttava 600 miljoonaa tai jotakin sellaista. Jossakin vaiheessa olin varjoesittelijä jonkin kalastusvimuksen yhteydessä. Ja tällaista tietysti tapahtuu, mutta tämä on kyllä aivan liian kallista, eikä kukaan kiinnitä siihen huomiota. Ja nyt meillä on sitten lasku, joka on hirvittävän äh, korkea ja olisi mukava kuulla saada hiukan lisäselvitystä näihin kysymyksiin. Kiitos, edustaja Maragall. No. Kiitoksia, puheenjohtaja. Aivan lyhyt kommentti. Haluaisin kysyä oikeastaan samaa, mistä Debrekin tässä kysyy koskien EUn ja Turkin välistä sopimusta. Vielä siihen haluaisin lisätä seuraavaa. Tällä viikolla Merkel on toiminut sekä komission puheenjohtajana, neuvoston puheenjohtajana että myöskin Saksan liittokanslerina. Aika hieno suoritus. Lisäksi hän istui tuolla Erdogan, Erdoganin palatsin valtaistuimella aikamoinen näkymä, miten tämä asia budjettimielessä ratkaistaan. Olen erityisesti huolissani tästä täysin virheellistä vasta, jolla kompensoidaan tai saavutetaan ne tasapaino niin, että, että pakolais rahoitusta vastaan aloitettaisiin uudelleen liittymisneuvottelut. Minun mielestäni tämä on erittäin kyseenalainen lähestymistapa. Sitten hyvin lyhyt kysymys maataloudesta. Nykyään hallinnointi osa osoittaa sen, että hoidamme tässä vain ikään kuin valtiovarainministerin työtä jaama rahaa pahimmalla mahdollisella tavalla, mutta mitään maatalouspolitiikan uudelleenjärjestelyä ei ole olemassa. Se olisi kuitenkin täysin välttämätöntä ja yhä enemmän näin, mitä pitemmällä ajassa mennään. Merci, Monsieur Colmel. Kiitos, edustaja Colmel. Vielen Dank, Herr Kiitos, puheenjohtaja. Täällä on jo esitetty monia argumentteja ja vahinko, että kollega Geyer juuri lähti täältä, koska olisin sanonut, että hän on todellakin oikeassa – ajankohtaisesti näiden suurten kriisitilanteiden ohessa meillä on myös budjettipoliittinen mahdollisuus siinä muodossa, että odottamatta, ainakin niin kuin useimmat täällä ovat sanoneet, odottamatta 9,4 miljardia euroa tuloja on tullut. Ja tästä syystä kysyisinkin komissiolta, olisiko kuviteltavissa, olisiko kenties jopa järkevää, että näitä rahoja ei niin kuin tavallisesti on suunniteltu, että ne viime kädessä palautettaisiin jäsenvaltioiden laskujen kautta, vaan että ainakin suuri osa näistä pidettäisiin varauksessa, jotta nämä valtavat haasteet, jotka liittyvät turvallisuuteen ja jotka varmasti tulevat kasvamaan yhä enemmän, minun kannaltani katsoen on myöskin ratkaisevaa, että ei voi olla niin, että vain otamme rahaa vastaan ja sitten jakaa sitä eri paikkoihin kuin kastelukannulla. Me tarvitsemme poliittisen suunnitelman, me tarvitsemme strategian. Totta kai me haluamme auttaa näitä ihmisiä, jotka tulevat Eurooppaan. Eivät nyt tule tänne pelkästään siksi, että se on heistä hauskaa, vaan siksi, että heitä vainotaan tai siksi, että he ovat huonossa tilanteessa. Totta kai on kuitenkin selkeästi pohdittava sitä, että kaikki humanitaarinen apu edellyttää myös taloudellisia mahdollisuuksia antaa tätä apua. Ja on ero siinä, jos esimerkiksi Saksassa nykyisten lukujen pohjalta ainakin 10 äh, 000 euroa vuodessa joudutaan maksamaan pakolaista kohti, ja lähellä kriisialueita voidaan vastaanottoleirien tai muiden sijoitusmahdollisuuksien kautta samalla summalla voidaan auttaa kenties 20 jopa 50 henkilöä riippuen siitä, missä päin ollaan. Joten ei ole järkempää pelkästään vain käyttää rahoja, vaan se, että nopeasti kehitettäisiin eurooppalainen strategia, että me pelkästään pyrkisi toimimaan oireita vastaan, vaan toimisimme mahdollisimman lähellä niitä paikkoja, joissa syyt ovat ja toimisimme syitä vastaan. Ja tätä kautta me varmastikin toimisimme sen, sen mukaisesti, mitä Euroopan kansalaiset toivovat. Ja tiedän, että minun kotimaassani Saksassa tällä hetkellä tunnelma on hyvin räjähdysaltis ja olisi kovin valitettavaa, jos tuo huono tunnelma siirtyisi nyt koskemaan koko EU-hanketta. Meidän on budjettivaliokuntana vaadittava asiaa käsiteleviltä valiokunnilta, että vakavasti ryhdytään pohtimaan tällaisen poliittisen konseptin kehittämistä. Ja toisaalta meidän tulisi myös pyytää komissiolta, että se eh, toimisi ennakoivasti budjetin osalta niin, että olisi myöskin sitten, kun tämä konsepti syntyy, sille olemassa rahoitusmahdollisuus. Merci, Eder Gardiazabal. Kiitos, Gardiazabal, olkaa hyvä. Gracias, Kiitos, puheenjohtaja. Aivan lyhyesti Depre sanoi tässä aikaisemmin, että hän oli tyytyväinen oikeaisukirjelmään, joka komissio meille esitteli, koska se on samoilla linjoilla kuin mistä me äänestimme tässä valiokunnassa. Ja se on totta. Ihan tässä ollaan päästy puolen väliin. Oikeastaan tämä osa, joka koskee pakolaisten vastaanottopolitiikkaa ja siihen liittyviä välineitä – niin sehän on oikeastaan jo katettu. Nyt on enää neuvoteltavaa trilogissa nuorisotakuusta ja Juncker-suunnitelman aiheuttamista leikkauksista horisontti 2020 verkkojen Euroopan välineisiin, joten olemme jo puolessa välissä menossa sovittelua ajatellen. Mutta se, mitä komissio tässä esittelee, ei nyt ihan täsmällinen ole sama asia kuin mistä budjettivaliokunnassa äänestettiin pakolaisten osalta. Olen erityisesti huolissani yhdestä asiasta. Tämä ei ole mikään kysymys, vaan pikemminkin huomio tai ehdotus komissiolle ja se liittyy virastoihin. Tässä valiokunnassa äänestettiin niin, että lisättäisiin enemmän kuin mitä komissio nyt ehdottaa, lisättäisiin EASOn henkilökuntaa enemmän ja vähemmän sitten Frontexin henkilökuntaa kuin mitä komissio ehdottaa. Haluaisin, että komissio ymmärtäisi, että tämä virastokysymys yleisesti ottaen. Ja nyt voisinkin puhua virastoja käsittelevän esittelijän suulla. Niin virastosta haluaisin sanoa, että vaikka olemmekin samoilla linjoilla periaatteessa, niin älkää luuko, että virastoa kysymys on nyt ratkaistu tai että, hen, että ainakaan SND-ryhmä tukisi täysin näitä henkilöstömuutoksia virastoissa Uskonpa, että jos otetaan huomioon se, mitä täällä olemme äänestäneet, niin budjettivaliokuntakaan ei tässä ole näiden ehdotusten takia täysin, joten tässä pieni ehdotus ja suositus komissiolle. Meidän olisi puhuttava tästä aiheesta neuvottelujen yhteydessä. Kyseessähän on aihe, josta neuvottelemme enemmän komission kuin neuvoston kanssa, joten on syytä teidänkin tietää, että tämä on vielä pöydälle tulossa. Sitten tästä mm, lisätalousarviosta kahdeksan varmaankin keskustelemme seuraavassa esityslistan kohdassa. Joten jätänpä sitten tuonnemmaksi tämän, että mitä tehdään näillä yhdeksällä miljardilla. No, Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole. Vain pieni kysymys. Olemme kuulleet paljon siitä, että pitää taistella tämän muuttoliikkeen taustalla olevia syitä kitkeäksemme. Huolena on se, että nämä äh, virrat ovat katkeamattomia ja ne vain kiihtyvät. Jos järkelemme niin kuin Georgieva, tulospohjainen äh, budjetti. Tämä tarkoittaisi sitä, että virran pitäisi pysähtyä. Ja jos nyt kuuntelemme hallituksia, valtionpäämiehiä ja sitä, että olisi rajavartio laitos Euroopan laajuisesti, niin otetaanko tämä ajatus huomioon tässä oikaisukirjelmässä, arvoisa komission edustaja, tämän kolmen miljardin lisäksi edustaja Maragall, Rova Merkel on Mogherinille ikään kuin antanut valtuutuksen. Näitä oikeuksia toki voidaan delegoida ja näin varmasti myös tapahtuu. Komissiohan tavallaan oikeastaan samoilla linjoilla kuin budjettivaliokunta äänestäessään, paitsi nyt sitten tässä horisontti 20, 20 ja verkkojen Euroopassa to, täytyy toivoa, että neuvosto seurailisi komission linjoilla. Tästä ei ole vielä todisteita saatu, mutta neuvosto joutuu ottamaan kantaa tähän oikaisukirjelmään numero kaksi lähitulevaisuudessa. Komission edustaja, kenties voitte nyt vastata esitettyihin kommentteihin ja kysymyksiin. Olkaa hyvä. Merci, président. Je vais, je vais essayer de répondre aux yritän puhua näihin, näihin kysymyksiin. Kiitoksia, vaan ensinnäkin haluaisin todeta, että tässä on todella suurta yhteneväisyyttä sen välillä, mitä tässä valiokunnassa on äänestetty tarkistuksissa budjettiin 2016 ja, ja toisaalta kun ajatellaan näitä ehdotuksia oikaisukirjelmässä numero kaksi. De Bregarne Zaval täällä tästä asiasta puhuivat ja kyllähän tämä on osoitus, että olemme kyllä, meillä on samankaltaiset näkemykset monista asioista. No niin, vastaan nyt järjestyksessä näihin kysymykseen. Kajer ja toinen kollega pohtivat, mikä on Frontexin rooli. On totta, että No, käytän nyt kuitenkin englantia, kun hallitsen nämä termit paremmin ranska, eh, englanniksi. Mitä tulee palauttamisiin, ei Frontexilla ole mitään aloitteen tekijäoikeutta. Syy siihen, että sanomme, että Frontex voi auttaa siinä, että on seuraavia toimia, joilla helpotetaan palauttamisia organisoimalla miksi yhteisiä lentoja palautuksia varten näihin alkuperämaihin henkilöille, jotka eivät ole saaneet turvapaikkaoikeutta. Ajatus oli siis se, että, että autettaisiin mahdollisimman paljon ja ajatellen mahdollistaa Frontexin toiminta-alan uudelleentarkastelua, josta komission puheenjohtaja Juncker on puhunut. Hän sanoi, että vuoden loppuun mennessä tällainen esitys tulisi. Se todellakin edellyttää perinpohjaista Frontexin roolin uudelleen tarkastelua ja sitä, miten se heijastuu siinä, että on toimia, jossa jäsenvaltiot ovat suvereineja, jossa niillä on oikeuksia, mutta kysymys on siitä, että on tällainen kollektiivinen yhteinen reaktio, joka on tehokas ja jolla pystytään vastaamaan siihen haasteeseen, jonka olemme kohtaamassa – Tämä on siis yksi selitys siihen, miksi on näitä lisävaroja, joita esitetään oikaisukirjelmässä tässä muodossa. Sitten muut näkökulmat, jotka liittyvät sisäisiin toimenpiteisiin, jotka liittyvät tähän pakolaiskysymyksen käsittelyyn. Niin, edustaja Debre, kysyitte, onko oikaisukirjelmässä toiseen pakettiin kuuluvat toiminta. Tällähän on, vastaus on kyllä, 110 miljoonaa lisätään tähän ensimmäiseen pankkeettiin, joka koski 40 000 sisäistä siirtoa, mukaan lukien kustan, kuljetuskustannukset, jotka eivät olleet alun perin mukana, eli ne on siis nyt katteettu, ja nämä molemmat on nyt tässä mukana. Mitä sitten tulee poliittista turvapaikkaa hakevien nimikkeistön budjettirakenteessa on otettava huomioon myös täytäntöönpano ja hätätoimien osalta usein tarvitaan hieman joustavuutta. Tässä on tämä kotouttamispalauttamisnäkökohta ja välittömät toimet. Komissio argumentoi sillä tavalla, että budjettinimikkeistön on vastattava nopean reagoinnin tarpeisiin, jos tehdään yksityiskohtaisempi erittely, on vaarana, että täytäntöönpano vaikeutuu. Joten tämä on aivan varovaisuussyistä näin. près de... Edustaja Dupré varmaankin voi teidät tässä keskeyttää. No, Ymmärrän kyllä argumentin, jota komission edustaja käyttää ja kunnioitan tätä. Minä kyseenalaistan tämän tietyn budjettikohdan, jossa samassa budjettikohdassa puhutaan toisaalta kotouttamistoimista, integraatiotoimista ja toisaalta palauttamisista. En ymmärrä, miten tässä voidaan määrärahoja siirrellä, koska eihän logiikka ole sama. kun ajatellaan tätä budjettikohtaa, niin kyllä tämä on aika lailla erikoislaatuinen. Sitä minä halusin korostaa. Bien, cela étant dit, monsieur Freza, vous avez... Näin ollen, komission edustaja, olkaa hyvä. Je, je propose de, de, de continue. Ehdotan, että jatkamme tätä keskustelua ehkä kahden kesken. Ehkä asiasta vastaavat äh, kollegani voivat tässä auttaa, he jotka vastaavat tässä täytäntöönpanon puolesta ja ovat paremmin asiasta perillä. Niin en tiedä, haluaisitteko, että puutun tähän lisätalousarvio kahdeksaan. Ei, menemme siihen siis jatkossa. Mä olen kyllä pannut ylös nämä kysymykset ja vastaan niihin. Niin, puheenjohtaja, kysyitte, onko kirjelmässä mukana jo toimia jotka koskisivat rajavartioita tai mer- rannikkovartioita Euroopan tasolla. Vastaus on ei, oikeassa kirjelmässä ei vielä tällaista ole huomioitu, mutta ajatus on kyllä komissiossa hengissä ja lainsäädäntöehdotuksia tullaan tekemään aiheesta aika pian. Urge, parce que, euh, Niin, todellakin. Joka päivä kun katsomme kuvia televisiosta ja muualta, niin se määrä ihmisiä, jotka tulevat rajan ylitse, niin sehän paisuu vain. Niin kaikki varmaan ovat yhtä mieltä siitä, että tilanne on kiireellinen. Samaan aikaan pyritään lyömään olosuhteita paremmalle yhteistyölle olemassa olevien oikeusperustojen mukaan. Frontex on vedonnut siihen, että jäsenvaltiot antaisivat Frontexin käyttöön asiantuntijoita, koska sieltähän sitä löytyy ja nopeasti voitaisiin ottaa käyttöön keinoja, jotta voitaisiin saada parempaa rajavalvontaa. Tässä siirtymävaiheessa kyllä toteutetaan myös toimia ja pyritään näin vastaamaan mahdollisimman hyvällä tavalla tähän maahanmuuttotilanteeseen. virastojen roolista ja mahdollisista vahvistuksista. Pani merkille edustaja Gardia Savarin huomiot. Hän pyysi, että tutustuisimme perusteellisesti virastojen tilanteeseen. Ymmärrän hyvin tämän huolen. Sen pitäisikin olla yksi niistä asioista, joita neuvottelussa käsitellään joko erillään etukäteen, niin kuin edustaja Gajer e- ehdottaa, toisaalta tarvitsemme myös neuvoston sitten mukaan tai sitten saman tien sovittelussa. Sitten nämä Turkin kolme miljardia. Niin tästähän on neuvoteltu Erdoganin kanssa, ei, eivät ne ole Eurooppa-neuvoston päätelmissä. On totta, että on halua vahvistaa yhteistyötä Turkin kanssa. Se on avain toimia maahanmuuttavirtaa kysymyksissä. On jo selvää, että Syyrian varten on tämä erityisrahasto Madad. Sehän merkitsee toivoa arabian kielellä – ainakin 500 miljoonaa Euroopasta sinne laitettaisiin. Lähinnä tässä käytettäisiin liittymistä edeltävään välineen budjettikohtia, eli IPAn, IPA-välin välineen budjettikohtia. Toisaalta jäsenvaltiot voisivat kasata riittävän kriittisen massan taholtaan, jotta tarpeisiin voidaan vastata. Tämä erityisrahasto on tärkeä väline. On selvää, että tarvitsemme Euroopan budjetin varoja, mutta myös jäsenvaltioiden maksuosuuksia. Sitten nämä mahdolliset kolme miljardia siinä vaiheessa, kunhan neuvottelussa on, päätet, on päästy päätökseen, niin, niin no, niiden tilanne selkeytyy tässä tulevina päivinä ja viikkoina. Maatalouden osalta. Edustaja Turvalds viittasi sianlihaan. Miten se nyt ranskaksi taas sanotaankaan? Niin todella sianlihasta sanottiin, että oikaisukirjelmässä on tällä hetkellä 29 miljoonaa sianlihaa varten, niin komissio seuraa markkinoiden tilannetta läheltä. Tarvittaessa voidaan tilanteen mukaan sitten vastata. Haluaisin vain muistuttaa teitä siitä, että, että ehkä muistattekin, että keskustelimme tästä samasta asiasta vuosi sitten koskien Venäjän tuontikieltoa ja komissio tuolloin teki oikaisikirjelmän, jossa ehdotettiin, että menoja vähennettiin. Esitettiin kysymyksiä sen suhteen, riittääkö tämä ja pitäisikö, onko kriisirahaston käyttäminen riittävä. Nyt vuosi myöhemmin voidaan sanoa, että varat olivat riittävät ja kaiken kukkuraksi raha jäi ylikin, täytäntöönpano ei ollut 100 prosenttista. Komissio kyllä hyvin tarkkaan tutustuu tarpeisiin ja on luottavainen siihen, että ehdotetun tason kautta voidaan puuttua tilanteeseen nykytietojemme pohjalta. Toivon, että ne olivat tässä nyt liikaa kysymyksiä unohtanut, ja jos näin on, niin voi vielä palata asiaan. Si. Kiitos. Kiitos komission edustajalle kaikista näistä täsmennyksistä. Pitää paikkansa. Me olemme maininneet, käsitelleet Frontexia tässä valiokunnassa. Olimme Sisitässä viime kuussa ja äh, Strasbourgissa oli briefingin tästä Liben kollegoiden kanssa. Minua kyllä järkytti äh, levottomuus, huoli Sisiliassa. On sellainen käsitys, että Frontexilla on tilastot, äh, laittomista rajan ylityksistä ja ikään kuin tässä ollaan tilanteen tarkkailijana, mutta ei ole todellista toimintaa. Kaikki oikeudet, toimivaltuudet ovat jäsenvaltioilla. Tämä on todellinen ongelmakohta. Jos Frontexen roolia sitten laajennetaan, niin tässä huolestuttaa se, mikä on sitten ikään kuin komentoyksikkö, kuka tätä asiaa hoitaa ja hallinnoi mikä viranomainen voi sitten vahvistaa päätökset. Tästä me varmasti tulemme keskustelemaan, mutta nyt kun tämä kriisi on aivan ennen kuulumaton ja ikään kuin tässä kaikki entiset tutut lähtökohdat ovat muuttuneet, niin budjetin toiminnan näkökulmasta sellaisena kuin se nyt meille näyttäytyy ja kun otamme huomioon oikaisukyrmen numero kaksi ja jos se on edistystä tähän asiaan, niin olen vakuuttunut siitä, että me tarvitsemme poikkeuksellisia mahdollisuuksia, jos vuonna 2016 haluamme kantaa vastuumme. Tällä hetkellä tilanne ei ole tämän suuntainen. Neuvosto ja hallitusten päämiehet ovat, ovat tehneet sitoumuksia ja niitä täytyy valmistella näin voimme siirtyä lisätalousarvioesitykseen numero kahdeksan. Varmaankin meille selitetään, että ei tämä meitä niinkään koske. Kyse on taakan jaosta jäsenvaltioiden välillä. Ja hieno unelma siitä, että edustaja Gayer, tämä olisi meille esitellyt, mutta onhan meillä täällä Golmel. Kenties komission edustaja voi jonkinlaista toivoa meille tässä tarjoilla. Euh, euh, Kiitos puheenjohtaja. Voin nyt selittää teille lisätalousarvioesityksen numero kahdeksan pääkohdat. Tämähän on toistuva lisätalousarvio tähän aikaan vuodesta. Tarkoituksena on päivittää sitä perustaa, jolta omat varat lasketaan. Tämän puolestaan määrittelee sen miten paljon jäsenvaltiot maksavat EUn budjettiin. Tänä vuonna tähän sisältyy kolme pääseikkaa. Ensinnäkin, kun ajatellaan budjettivaikutuksia, tämä on suurin osuus, nimittäin edellisen vuoden jäämien uudelleen tasapainottaminen. Sopeutuksia vaadittiin vuoteen 2014, kun ajatellaan ALV ja BKTL-osuuksia. Sitten lykätyt maksut, joita kuusi jäsenvaltiota on tehnyt, jotka käyttivät sitä mahdollisuutta, että suuria maksuja voitiin lykätä vuodelle 2015 ja ensimmäinen syyskuuta nämä maksut sitten tehtiin kuudesta jäsenvaltiosta. Yhteinen summa on 5,7 miljardia. Tämä täytyy uudelleen jakaa kaikkiin jäsenvaltioihin ja niiden kesken. Toinen seikka on toistuva seikka, se, että katsomme uusia lukuja vuodelta 2015 sekä ALVn että PKTLn osalta kaikista jäsenvaltioista ja tältä pohjalta laskemme ja korjaamme arvioita, joita meillä on jäsenvaltioiden maksuosuuksista, joita niiden on maksettava EUn budjettiin. Tässä puhutaan 1,4 eh, miljardista kaikkien jäsenvaltioiden osalta. Kolmas elementti on myös relevantti. Siinä otetaan huomioon lisätulot tullimaksuista ja tulot kilpailupolitiikan perusteella vaadituista sakkomaksuista. Äh, tullimaksuissa tuloja on arvioitu tulevan noin 0,8 miljardia enemmän kuin mitä alun perin budjetoitiin ja sakkojen kohdalla korkomaksuja suurin osa 1,5 miljardia enemmän kuin alun perin budjetoitiin ja arvioitiin. Mainitsen vain, että tässä budjetissa numero kahdeksan mainitaan myös tietosuojavaltuutettu 123 000 eurolla on vähennetty näitä menoja. Eli eh, tässä on kutistunut tämä budjetti. No sitten tulopuoli vielä ja Gaierin ja Kölmerin e, e, esille nostamat kysymykset. Meidän on oltava aivan selväsanaisia siitä, mistä tässä on kyse. Tämä on ikään kuin valtionvarainministeriön tai tällaista budjettiin liittyvää asiaa, tulojen sopeuttamista, huomioimista. Sillä ei ole suoraa vaikutusta menopuolen määrärahoihin, jotka ovat mukana budjetissa. Meidän budjettijärjestelmä on sellainen, että se ottaa huomioon sen, että unioni tarvitsee sekä maksuille että sitoumuksille menopuolella luvan. Ja tälle sitten katot monivuotisessa rahoituskehyksessä asettavat omat rajoituksensa ja muut budjetin säännöt. Kun ajatellaan budjetoituja menoja, niin komissio laskee omien varojen määrän, joka on kerättävä jäsenvaltioilta. Vuoden aikana näitä arvioita sitten tarkistetaan. Niissä otetaan huomioon tullimaksujen kantaminen, BKTL ja ALV-kantojen tasot jäsenvaltioissa ja sitten sopeutetaan tulopuolta tämän mukaisesti. Emme voi sanoa, että 9,4 miljardia olisi enemmän jäsenvaltioille. Voimme pikemminkin sanoa niin, että korkeammat tullimaksut ja tulot sakkomaksuista, joita ei aiemmin voitu arvioissa huomioida, voi, näitä voidaan pitää uusina elementteinä, joista on hyötyä kaikille jäsenvaltioilla BKTL-suhteessa 3,3 miljardia yhteensä. Ja loput oikeastaan sitten jaetaan jäsenvaltioille ja siinä huomioidaan se taakka, jolla budjetti prosenttia rahoitetaan. Eivät kaikki jäsenvaltiot tästä hyödy, vaan täytyy tehdä sopeutuksia. Jotkut jäsenvaltiot joutuvat maksamaan enemmän, jotkut taas vähemmän, kun otamme huomioon nämä sopeutukset omien varojen laskennassa. Miksi komissio sitten ei voi tätä rahaa, rahamäärää käyttää? että kun otetaan nämä tullimaksujen lisäykset ja sakkomaksujen lisäykset kilpailupolitiikan perusteella. Tämä ei muuta maksujen ja sitoumusten luvan saanutta ylimmäismäärää, jotka on sovittu jokaiselle vuodelle. Menojen lisääminen, onpa sitten kassassa kuinka paljon tahansa, niin parlamentin ja neuvoston on päästävä sopimukseen siitä, että että menot otsakessa kolme tai neljä lisääntyvät. Niitä kasvatetaan ja tältä pohjalta sitten lasketaan omat varat sääntöjen mukaan. Ja tämä määrittelee sitten jäsenvaltioiden maksuosuudet. Se, että vuoden lopussa tulopuolella kassassa on 2,3 miljardia enemmän verrattuna laskelmin arvioihin, ei mahdollista sitä, että komissio voisi käyttää enemmän rahaa. Ainut tapa käyttää enemmän rahaa on saada budjettivallan käyttäjien äh, lupa, suostumus sille, että tämä huomioidaan normaali, budjettimenettelyn perusteella. Tällainen uudelleenjärjestely ei ole nykyisten sääntöjen mukaista siis. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos. Näin harhakuvitelmat haihtuivat. Ja voimme palata sitten normaaliin budjettirutiiniin. Arvoisa budjetin yleisesittelijä vuodelle 2015. Kiitoksia. On totta, että kun tämän tyyppinen lisätalousarvio tulee ja näemme, että pitää palauttaa rahaa jäsenvaltioille, niin ajattelemme aina, kuinka voisimme käyttää nämä rahat neuvotteluissa. Ja jos meillä olisi nämä rahat, niin mitä sillä voitaisiin tehdä, mutta tässä itseämme vähän huijaamme. Kuten tässä sanottiin, tämä liittyy tähän rahan varanhoitoon nämä 9 miljardia lisätalousarviossa numero kahdeksan ei kuitenkaan anna meille mahdollisuutta käyttää enemmän, e, enempää. Emme voi muuttaa monivuotista rahoituskehitystä tai voisimme tehdä, mutta ei se liity sitten, eli se mitenkään vaikuttaisi näihin 9 miljardiin. Tietenkin voisimme pyytää kiireellistä rahoituskehysten muuttamista ja lisätä maksukattoa enimmäismääriin. Voisimme tietenkin jotain juuri heti nyt, nyt yrittää tehdä, mutta oli siis aika monimutkainen juttu ja luulenpa, että jätämme tuon monivuotisen rahoituskehyksen muuttamiseen vuodelle 2016 niin kuin on suunniteltu ja, ja toimitaan ihan järke, järkevästi. Mutta tämä on siis ne tekniikkaa, mutta poliittisesti se, että meillä ensinnäkin olisi 9 miljardia, vaikka tässä nyt oikeastaan olisikin vain 2 miljardia, jotka eivät liittyisi näihin sakkoihin muuhun niin oletampe, oletampa, että tämä joka tapauksessa tulee helpottamaan neuvottelujen neuvoston kanssa. Eihän ole sama asia, että jäsenvaltiot saavat oman kassansa 9 miljardia enemmän, tai jos sitä olisi vähemmän. Kyllä, kyllä neuvoston stressi tästä vähenee, ja kyllä tämän pitäisi helpottaa hiukan neuvotteluja neuvoston kanssa. Poliittisesti, siis ei oikeudellisesti, ei teknisesti, poliittisesti voisimme myös ehdottaa neuvostolle, että kun kerran ylimääräistä rahaa on, niin varat, jotka on esimerkiksi Euroopan unionin sakoista kertyneet ja johtuvat Euroopan lainsäädännöstä, niin että nämä sakkorahat sitten neuvoston 28 jäsenvaltiota voisivat käyttää niin, että ne os- esimerkiksi sen suuntaisivat tuohon Syyrian erityisrahastoon, koska kyllähän jäsenvaltioiden on yksittäisesti osallistuttava siihen. Tai sitten on toinen asia, josta voimme neuvotella. Voisimme sanoa, että ellen muista väärin, niin elintarvikkeet avussa pyydettiin kansainvälistä tukea, koska tarpeita ei ollut täytetty. Voisimme ehdottaa tätä neuvostolle, eli neuvostona, vaan yksittäisenä jäsenvaltiona, että tämä ylimääräinen raha käytettäisiin niin, että se suunnattaisiin tuohon elintarvikeohjelmaan tai, tai YK muihin ohjelmiin. Meillähän on kansainvälisiä järjestöjä, jotka puut pyytävät, pyytävät näitä varoja. UNHCR esimerkiksi voitaisiin näyttää nämä varat. Ja kyllähän näitä ottajia löytyy. Toivomme, että neuvosto voisi myönteisesti suhtautua tällaisiin ehdotuksiin. Voilà qui est fait. Par notre rapporteur général. Näin, yleisesittelijä. Kysymys kuuluukin nyt missä nämä määrärahat näkyvät? Ovatko ne unionin budjetissa mukana? Näkyvätkö ne jäsenvaltioiden budjettikohdissa, kansallisissa budjeteissa ja lainsäädännössä? Entäpä sitten nämä kehitysrahaston maksuosuudet? Varmaa on se, että kaksi miljardia ei, ei mene haaskattavaksi, vaan ne palavat jäsenvaltioihin. Jos jäsenvaltiot sitten kaivavat kuvettaan ja rahoittavat näitä kolme miljardia, kun ajatellaan rajavartiostoa, niin kyllä tällainen raha täytyy sitten olla käytössä. Budjettisäännöt ovat sellaisia, että menot rahoitetaan tuloilla, niin nämä kaksi miljardia kyllä ovat aivan tervetullutta rahaa. Kun kyse on maahanmuuttopolitiikasta, niin me emme oikeastaan tiedä, mikä kuuluu EU-budjettiin ja mikä taas on sitten jäsenvaltioiden suoraan maksamaa taikka se yksittäisten jäsenvaltioiden maksamaa, esimerkiksi kun ajattelemme Turkkia, Libanonia ja muita maita. No, tähän saakka me nyt pääsemme tässä keskustelussa. Me olemme aika lailla erikoisessa tilanteessa, koska tästä on tulossa pitkä ja, ja tämä on niin pitkä ja turhauttava sovittelu. Kenties se meitä nyt sitten nuorenta, nuorentaa. Gall, seuraavaksi, olkaa hyvä. Uh, no, niin, olen täysin yhtä mieltä siitä, mitä, mitä Eider Garjava sanoi. Haluan vain lisätä sen, että se, miten, miltä tämän tuntuvaa. Siis poliittinen viesti, joka meidän nyt tällä hetkellä on täällä käsillä, on se, että tämä parlamentti kyllä pystyy olemaan vaativainen ja toimiaan Euroopan kansalaisten etujen mukaisesti. Ja keskustelussa me neuvoston kanssa, ennen kaikkea neuvoston kanssa, me, meillä on historiallisesti todisteita siitä, mikä on budjettien rakenne myöskin kansallisella tasolla ja ajatellen sitä, miten sen, siinä suhtaudutaan näihin todellisiin haasteisiin, joita Euroopassa on. Joten meidän täytyy lähteä liikkeelle tästä liikkeelle, että me, me voimme ottaa huomioon sen, mikä on todellisuus. Merci, Kiitos, muita puheenvuoropyyntöjä ei ole. Olisi hyvä, että varsin nopeasti saisimme tästä jonkinlaisen selkeyden, kun ajattelemme niitä ongelmia, joita meillä on unionin maahanmuuton politiikassa ja pakolaisten vastaanotossa ja se, miten tämä vaikuttaa unionin budjettiin. Ja sitten taas kehitysrahastovaikutukset ja mitkä ovat jäsenvaltioiden maksuosuudet. Tämä kaikki on vielä valmisteluvaiheessa. Meillä on kuitenkin paljon toiveita keskivälin tarkistuksen osalta? Euh, Onko komissiolla vielä lisää huomioita? Uskoisin, että kaikki tästä jo sanottiin. Kiitos Björn Larssonille ja Roland Sheffille. He ovat täällä paikalla ja tarjoavat meille lisäselvityksiä siitä, minkälaisissa olosuhteissa on rekrytoitu erityisneuvonantaja ulkosuhdehallinnon alaisuuteen, kun ajatellaan Kolumbian rauhanprosessia. Larsson vai Schöfer puhuu tässä ensin? Varmaankin eh, Larsson puhuu. Thank you, Chairman. Kiitos puheenjohtaja niin korkea edustaja aikoo nimittää erityisedustajan herra Gilmorein, entisen Irlannin ulkoministerin, entisen kauppaministerin, entisen varapääministerin, siis on erityisneuvonantaja, ja tämä tehtävä liittyy rauhanprosessiin Kolumbiassa, ja siinä keskitytään siihen, mitä hyötyä rauhasta on Kolumbialle, ja samalla myöskin pyritään koordinoimaan EUn tukea tälle rauhan prosessille. Ja kun täällä puhutaan varmastikin näistä äh, palkkauskysymyksistä, niin varmastikin puhuisin siitä. Ajatus on siis se, että hän oltaisi tehtävänsä ensimmäinen marraskuuta, jatkaisi työskentelyä Irlannista käsin, esimerkiksi monia virkamatkoja, mutta hänen tukikohtansa olisi Irlannissa. Emme näe tätä minään koko työnä. Arvioimme, että työ on, sitä on noin kaksi viikkoa kahdessa kuukaudessa, ja olemme suunnitelleet, että työsopimus olisi voimassa yhden vuoden, joka merkitsi sitä, että työpäiviä olisi noin 84. Hän saisi palkkion AD16 palkkaluokan tietyn osuuden mukaisesti päivittäisinä päivärahoina ja meidän arviomme osoittaa, että jos tämä olisi se työtaakka, joka hänelle tulisi, me puhumme vuotuisesta palkkiosta, joka on noin 50 000 euroa. Tähän tietysti tulevat sitten lisäksi vielä virkamatkoista aiheutuvat kustannukset. Hän kuitenkaan ei saa erillistä logistista tukea hän ulkopuolelta. Hän käyttää joko meidän palveluitamme Brysselissä tai eh, edustustoista, ennen kaikkea Bogotaasta. Ja hän tietysti joutuu tekemään selvityksen toiminnastaan eh, ja kaikista muista tehtävistä, jotka liittyvät tähän sopimukseen. Tässä siis lyhyesti se, mitä me olemme suunnitelleet eh, tälle erityisedustajalle, herra Gilmoreille. Kiitos puheenjohtaja. Merci, monsieur Larson. Kiitos, herra Larsson. Edustaja Dupré. Uh, merci, monsieur le président. Kiitos, puheenjohtaja. Kuuntelin ulkosuhdehallinnon edustajaa ja hän totesi, että me olemme päteviä tekemään äh, palkkaus päätöksen, mutta meidän valtuutemme rajoittuvat pelkästään näihin ehtoihin. Täytyy ensin pohtia sitä, onko tällä tehtävällä ikään kuin perustelupohjaa. Kun ajatellaan tämän tehtävän järkevyyttä, niin tähän liittyen haluaisin esittää kolme kysymystä. Onko ulkosuhdehallinnolla edustusta Bogotaassa? onko edustusto kykenevä vai ei toimimaan yhteydessä Kolumbian rauhanprosessin suhteen, toisaalta unionin toiminnan suhteen. Muutenhan tällä edustustolla ei ole paljonkaan järkeä. Haluan nyt ymmärtää, mikä on se lisäarvo, joka saataisiin, jos edustusto toimii siellä paikan päällä ja sitten on tämä erityislähettiläs. Ymmärtäisin hyvin sen, että lähetetään erityislähettiläs, jos joku osapuoli, kenties näin onkin, mutta vielä ei ole tämä sanottu, jos joku osapuoli joka osallistuu tähän rauhanprosessiin, toivoisi meidän mukanaoloamme, jos tavalla tai toisella olisi ilmaistu halukkuutta sille, että Euroopan, Euroopan unioni osallistuisi asiantuntijana tai välittäjänä tähän prosessiin. Olettaisin, että on asiakirjoja, jotka voisivat osoittaa, että näin todella on. Haluaisin tietää, onko todella toivetta tähän suuntaan. Ja sitten kolmas yleisluontoisempi pohdinta. On paljon erityislähettiläitä, entisiä ministereitä, entisiä komissaareja, joilla on hyvin erinäisiä tehtäviä. Pohdin vain sitä, että onko unionin tehtävä tavallaan tässä tarjota jonkinlaisia kultaisia kädenpuristuksia tai mukavia työpaikkoja uran jälkeen. Aina nämä eivät vaikuta kovinkaan oikeutetuilta. Recyclage. Jonkinlaista kierrätystä siis. Edustaja Zanni. Grazie Presidente, volevo eh, aggiungere un paio. Niin, haluaisin lisätä tähän vielä muutamia kysymyksiä jo aikaisempien hyvin täsmällisten kysymysten lisäksi, josta olen oikein yhtä mieltä. Nämä tulivat edustaja Debreltä. Kuten komissio sanoi, meillä on valtuudet palkkausta ajatellen, mutta jos haluamme ymmärtää, onko palkkaus asialle, meidän pitäisi tietää, minkälainen valmius näillä henkilöillä on, mitä tehtäviä heille tulee ja millaisia motivaatioita koko tämän pyynnön takana on. Kysymykseni on neljä. Ensinnäkin, kuinka paljon henkilöitä EU yleensä työllistää Kolumbiassa ja täällä Kolumbian suhteita hoitamaan? Tämä olisi kiinnostava tietää, että ymmärtäisimme kuinka paljon varoja tähän jo suunnataan. Jos mahdollista, voisiko komissio vielä täsmentää, millaisia tehtäviä – Täällä neuvonantajalla tulisi olemaan alustuksessa. Saimme yleiskuvan, mutta ei sinne paljon yksityiskohtiin menty. Miksi on tärkeää, että henkilö ei ole Kolumbiassa, vaan hän käsittääkseni tulisi Irlannista käsin tekemään työtä ja matkustaisi sitten tarvittaessa Kolumbiaan. Miksi näin on? Sitten toisaalta missä vaiheessa ollaan menossa rauhanprosessissa. Koordinaattorinen kokouksessa puhuimme tästä asiasta ja ilmaistiin huoli siitä, että Kolumbian rauhanprosessi olisi jo aika pitkällä. Ja ehkä ei tässä vaiheessa voida oikeuttaa tällaisen Euroopan unionin toimijan läsnäoloa. Ja tässä yhdenkin Debreen kysymykseen siitä, onko jompikumpi osapuoli esittänyt pyynnön, jonka mukaan saataisiin paikalle ulkopuolinen toimija Euroopan unionin taholta. Ja sitten vielä viimeinen kysymys. Jos ajatellaan entistä irlantilaista ministeriä, millaisia, millainen pätevyys hänellä on toimia Kolumbiassa? Tämä ei ole minulle aivan selvä. D'autres questions? Ei ole muita kysymyksiä. Minulla olisi vielä pieni täydentävä kysymys. Kaikki ovat tietoisia siitä, että unionilla on todellinen ulkopolitiikka. Mutta jäsenvaltiot haluavat säilyttää oman ulkopolitiikkansa. Euroopan unionin edustuston lisäksi Kolumbiassa. Voitteko hieman selventää, millä tavalla muut maat ovat edustettuina, kun näyttelemme jäsenvaltioita? Kenties voitte myös selkeyttää hieman tätä koordinointiprosessia. Te vastaatte HR-osastosta kaikki jäsenvaltiot etsivät säästöjä budjettiin. Eikö tällä alalla olisi mahdollisia säästöjä löydettävissä niin, että vähennettäisiin kansallisia edustajia ja, ja käytettäisiin näitä varoja järkevästi? Mainitsitte nämä palkat. Meidän täytyy tässä valiokunnassa asiat ymmärtää. Eh, thank you, Mr. Chairman. And kiitos puheenjohtaja ja kiitos kysymyksistä. Jotkut niistä menevät hiukan pitemmälle kuin se, mistä minä olen vastaamassa, joten annan kollegalle puheenvuoron hetken kuluttua. Aluksi siis artikkeli, puhun 135 23 ja siitä, mikä on tämä kokoonpano tällä hetkellä, joten minä käytin käsin tämä on varmastikin nyt selvitetty ja tästä on annettu asianmukainen tiedotus. Niin kyllä, meillä on edustusto Bogotassa. Vastatakseni kysymykseen kaksi. Minulla ei ole täällä mukana tietoa siitä, kuinka monta ihmistä Kolumbiassa kaiken kaikkiaan työskentelee edustustossa ja kuinka monta ihmistä täällä Brysselissä vastaa Kolumbian suhteista. Kysymys on melko kohdennetusta operaatiosta. Kysymys on yhdestä erityisestä näkökannasta. Mainitsin nämä virkamatkat. En usko, että kysymys on pelkästään virkamatkoista Irlannin ja Kolumbian välillä. Saattaa olla kysymys myös muista virkamatkoista. Tämä ei ole pelkästään yhdistettyä tämä toiminta edustuston toimintaan äh, Bogotassa, mutta siellä on edustusto siis. Joku mainitsi äh, paljon tällaista erityisvaroja. Minä en nyt voi puhua komission puolesta, mutta tämä on nyt toinen kerta, kun meillä on tällainen ollut olemassaolomme aikana. Meillä on ollut tällainen kurinpitotoimissa, joka, jossa palkkaus tapahtuu samalla tavoin. Meillä on myöskin Iranin toimintaryhmä, jossa on ollut palkatonta toimintaa ja sitten meillä on tämä. Joten meillä ei ole valtaisaa määrää erityisedustajia, ei ollenkaan. Sitten rahoituksesta puhuin siitä jo lyhyesti. Mitä se tulee teidän kysymyksiin ja kommentteihin, herra puheenjohtaja, nyt loppua kohti? Tämä on tietysti asia, joka myös huolestuttaa minua. Miten voimme käyttää sitä, että me ole pelkästään Euroopan unioni, vaan että myöskin 140 paikassa, jossa meillä on edustustot, siellä on myöskin jäsenvaltioiden edustustot. Olemme aloittaneet työtä tällä saralla. Se on keskenlevaa työtä tulee viemään aikaa ennen kuin saimme kunnollisen järjestelmän, mutta kyllä jäsenvaltiot ovat kiinnostuneet läheisemmästä yhteistyöstä. Meillä on yhä enemmän ei pelkästään tällaista fyysistä sijoittumista, vaan myöskin ajattelen budjettilannetta monissa jäsenvaltioissa, joka monissa jäsenvaltioissa vaikeaa, on ehdotuksia siitä, että voitaisiinko on pyyntöjä siitä, että jäsenvaltion diplomaattia sijoitettaisiin eh, komission edustuston tai ulkosuhdehallinnon edustuston tiloihin. Ja tämä on tietysti hyvin myönteistä ja eh, tämä on hyvin laaja kysymys, josta mielelläni keskustelisin edelleen, mutta en usko, että minun nyt pitäisi käyttää sen enemmän aikaa. Tässä vaiheessa antaisin eh, puheenvuoron Sefele, joka nyt sitten puhuu tämän kysymyksen poliittisesta taustasta. Merci. Merci, monsieur Kiitos herra Larsson, jos ette voi nyt vastata, niin eikö voisi toimia niin, että lähikuukausina sopisimme tapaamisesta ja keskustelisimme aiheesta? Miten, mitä Euroopan unionin edustus tarkoittaa? Ja sitten kun ajatellaan vaikkapa Ukrainassa toiminta, niin Siellähän on Euroopan unionin edustaja, sitten siellä on jäsenvaltioiden edustaja. Kenellä on johto, herää kysymys. Tämä on perustavanlaatuinen kysymys. Näin ollen herra Schäfer hieman poliittisimmista kysymyksistä. Merci beaucoup, euh, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitän näistä kysymyksistä. Voin puhua aika lyhyesti, koska Tässähän nämä kysymykset kiteytyvät oikeastaan Kolumbian presidentin arvioon koskien sitä, missä vaiheessa rauhanprosessi on menossa ja kuinka kypsä se on. Voisin selventää, että hänen puoleltaan, kun hän keskusteli korkean edustajan kanssa, hän ilmaisi toiveen saada korkean edustajan taholta henkilön, jonka avulla voitaisiin viedä prosessia eteenpäin sen jälkeen, kun rauhansopimus on allekirjoitettu. Nyt olemme tilanteessa, jossa prosessi on mennyt hyvin eteenpäin viime viikkoina. Toivomme ja näemme, että prosessi on pääsemässä loppuun järkevässä ajassa. Presidentti Santos esitti siis tällainen, tällaisen pyynnön korkealle edustajalle. Kiitos. Herääkö tästä vastauksesta kysymyksiä, edustaja Dupré? Niin, minua kiinnostaa kovasti meille annettu vastaus. Tässähän sanotaan, että vastataan pyyntöön. Tätähän minä jo alussa kysyin. Luotan korkean edustajan jo virankin puolesta, mutta tässä aiheessa täsmännetään, että, että Kolumbian viranomaiset esittivät pyynnön ja sen takia tämä erityislähettiläs nyt ollaan lähettämässä. Sitten siinä on järkeä, jos joku esittää pyynnön. Mutta jos todetaan, että on tällainen erityinen tehtävä, jolla on sitten vaikutuksia budjettiin, niin sitten ollaan tässä poliittisessa pelissä ja diplomaattisessa pelissä, joka on tyypillistä Euroopan unionille. Olen tyytyväinen, kun sain nyt tietää, että kyse on keskustelusta ja pyynnöstä, jonka Kolumbian presidentti on esittänyt ja tässä yhteydessä siis pyyntö esitettiin. Gilmorella olisi siis muitakin tehtäviä, ja kun otan huomioon tämän rauhan prosessin, niin ainakaan tehtävän mukaisesti hänellä ei olisi muita tehtäviä. Tämä, tämä nimike on tämän tyyppinen. Onko muita tehtäviä komission edustaja? Tässähän on useita näkökohtia tässä operaatiossa, mutta kyseessä on nyt vain yksi hyvin täsmällinen operaatio. Onko tämä selvää, edustaja Dupré? Ei se ollut selvää, mutta kyllä se nyt on hieman enemmän selvää. No niin, olemmeko me tyytyväisiä? Ei ole muita kysymyksiä, niinkö? Kiitoksia, hyvät herrat ulkosuhdehallinnosta. Näin valiokuntamme voi sitten antaa varauksettoman ö, kantansa. Nyt siirrymme äänestämään. Ottakaapas kortit esille ja laittakaa ne äänestyslaitteisiin. Mihin aikaan meidän piti äänestää? Kello 11. 11.30. No, siinä tapauksessa Keskeytämme istunnon. Keskeytämme kokouksen. Je voudrais vous confirmer notre... Haluan vahvistaa 27.10. pidettävä kokous kello 14.15. Se on yhteiskokous Libevaliokunnan kanssa. Sanoin tämän jo, mutta vahvistan ja toistan tämän vielä, koska meillä on käytössämme silloin sali ja myös tulkkauspalvelut. Alors, notre rapporteur... Yleisesittelijä ehdottaa, että äänestäisimme nyt. Niin luulin, että meillä oli ongelma jäsenten määrän suhteen, mutta meitä on ilmeisesti vähimmäismäärä paikalla. Onko mitään ongelmaa siinä, että äänestäisimme nyt? Kollegat, jotka sitten tulevat kello 11.30, kenties sitten suuttuvat meille. <laughs> Eikö? Ei vastalauseita. Gaierilla on sitten vetovastuu. Minun täytyy kello 11 mennä Euroopan parlamentin puhemiehistön kokoukseen ja korvata siellä edustaja Busek. No, me jatkamme työtämme aina juuri siitä kohdasta, mihin ne keskeytyivät hetki sitten. Ja nyt Karja Zabal saa puheenvuoron Aiheena on siirto numero 30. Puheenjohtaja aivan lyhyesti, tässä ei ole mitään ongelmia. 900 000, 900 000 euroa käytetään, niitä ei vielä käytetty, ne liittyvät eh, Euroopan verkkosivuihin ja komission verkkosivuihin ehdotan myönteistä äänestystä. Euh, Nyt 13 korttia on koneissa ja 11 ääntä on annettu. Ja, ja kirjakin jollakin. Bon, bien, le scrutin est clos. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Äänin 92, Yksi tyhjä ääni. Je donne maintenant la parole. Nyt puheenvuoron muista osastoista saa Holmairin korvaavana toimiva Gérard Depré, niin hän on valtuuskunnassa. <laughs> Euh, d'être surpris, président, par la réaction que ça suscite. No, olin vähän yl... Olitte vähän yllättyneitä. No, kollegat saavat selitellä tätä reaktiota minulle sitten myöhemmin. No niin, tässä on nyt kolme siirtoehdotusta. Edustaja Olmeier niihin perehtyy. Kaksi koskee aloiden komiteaa ja yksi ETSKta. Olen tutustunut niihin perusteellisesti kolmessa tapauksessa. Kyseessä on keräilysiirrot koskien useita budjettikohtia, muun muassa irtaimistoa, ja nämä varat olisi kohdennettava näihin siirtoihin, joilla parannetaan turvallisuutta, rakennusten valvontaa ja informaatioteknologian turvallisuusnäkökohtia. Tätähän me halusimmekin rohkaista eri instituutioissa, joten kaiken kaikkiaan tutustuttua niin näihin, niin ehdotan, että hyväksymme nämä määrärahan siirrot yhtenä kokonaisuutena. Ne ovat täysin perusteltuja ja tavoite on järkevä. Säännön 25 mukaisesti varanhoitoasetuksessa ei ole tarpeen äänestää tästä, kun otamme huomioon nämä suhteelliset summat, joista siirroissa on kyse. Jos vastustusta ei ole, niin katson, että nämä siirrot ovat nyt hyväksytyt. Kiinteistöpolitiikasta ei ole puheenvuoropyyntöjä. Entäpä sitten muut asiat? Haluaako joku puheenvuoron? Ei. Vahvistan, että seuraava kokouksemme on sitten ensi viikolla ja 12. marraskuuta säännönmukainen kokous Brysselissä ja 19. marraskuuta Brysselissä kello 9.12.30. Kokous päättyy. Eh c'est bien.